ja vuoropuhelua. Nämä tulevat pysymään jatkossakin meidän politiikkamme kulmakivinä. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Olen saanut seitsemän esitystä Keskustelu päättyy tähän ja nyt äänestämme heti miten. Ja toden totta, siirrymme äänestyksiin saman tien. And the first is... Ja ensimmäisenä meillä on Irak-päätös lausuma tässä tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Rova de Kaiser, olkaa hyvä. Madame la Présidente, est-ce que je peux demander... À... Rova puhemies, voisinko pyytää herra Morota selittämään minulle, mitä tämä tarkistus oikeastaan, äh, mihin se viittaa, miksi vain kristityt? Eh, Kiitoksia, voin selvittää tämän. Ei tässä ole tarkoituksena tuota mitenkään, että kristityt ovat vähemmän vähemmistönä kuin muut vähemmistöt siellä, vaan on totta, että tällä hetkellä Irakin suhteen käydyssä keskustelussa on se esitys, sellainen esitys, että kaikki kristityt keskittäisiin yhteen provinssiin, vaikka, vaikka Bagdadin ja Musulin ja muiden kristityt vietäisiin yhteen. No tässä toteamme, että Euroopan unionin toimielinten pitäisi myöskin tässä yhteydessä toimia ja oma kantansa tähän liittyen. Thank you for that explanation. I now put amendment. Kiitoksia. Sitten tarkistus kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten esitys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niitä Kaiser, siis tämä merkitty ylös, äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. Sitten seuraavaksi Tiibet päätöslauselma ja jälleen äänestys alkaa. Ja näin imenhuoltoäänestys päättyy. Ja hyväksytty. Ja lopuksi sitten vielä Burma päätöslauselma. Jälleen nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa, olkaa hyvä. Äänestitte ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty myös. Tämän kokouksen pöytäskirjaan taittaa sitten seuraavan täysistunnon hyväksyttäväksi, jos ei mitään vastustusta ole, niin laita myös mukaan nämä tämän päivän päätöslausumat ja ne toiminnot, jotka on mainittu. Tämä täysistunto